tapahtuu tällaisia asioita, eli omalla kielellään tulee täysin väärinkäsityksi, kun se tulkataan. Eli tämä nyt ihan vain tiedoksi. Kiitokset, Lokkegaard. Me olemme kirjaneet ylös tämän valituksenne ja toimimme sen mukaisesti, mutta tehän jo toittekin selvennyksen tähän, joten se tulee pöytäkirjaan mainittuna täten. Asiasta äänestetään siis Balzanin ja Fernandesin tekstistä tänään kello 12 ja Bögen tekstistä äänestetään marraskuun toisessa täysistunnossa. Seuraavaksi siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Siinä käsittelemme Greslen ja Krielliini, Rivellinin mietintöä unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Ensiksi neljä minuuttia. Gressle, olkaa hyvä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Yksinkertaistaminen voi olla hankalaa. Esittelijöinä olemme esittäneet monia tarkastuksia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa sääntöjä ja ratkaista ongelmia, jotka liittyvät muun muassa maksuoikeutuksiin. Me olemme esittelijänä pyrkineet oppimaan tehdyistä virheistä. Me haluamme yhtenäisiä sääntöjä, jotta tämä sääntöviidakko selkiytyisi. Me haluamme avoimuutta myöskin budjetointiin. Se on askel kansalaisläheisyyteen ja yksinkertaistamiseen. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon. Ensinnäkin varjoesittelijät, kollegat, avustajat ja virkamiehet täällä parlamentissa komissiossa, jotka ovat tukeneet meitä koko ajan. Ja lopuksi haluaisin kiittää kollega Zichelia, joka on vauvalomalla. Terveiset hänelle. Minä haluaisin kiittää kollegoja valmiudesta tukea meidän projektiamme, vaikkakaan kaikki eivät ole aivan täysin samoilla linjoilla, mutta yksin yhtenäistämisen linjoilla täytyy jatkaa ja olisi hienoa, jos Euroopan komissio saisi aikaiseksi johdonmukaisia sääntöjä ainakin oman talon sisällä. Sen ei pitäisi olla liian vaikea tehtävä ja minä uskon, että se on se suurin tukimahdollisuus. Nyt äänestämme vain tarkistuksista, mutta emme päätöslauselmaa ehdotuksesta. Me olemme aloittaneet neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä. Ne ovat lähteneet hyvin käyntiin ja haluamme jatkaa tällä tiellä. Nyt keskustelemme rahoitusvälineistä ja varojen siirrosta. Niiden suhteen emme päässeet valiokuntatasolla yhteisymmärrykseen ja haluaisin ehdottaa, että tukisitte näitä meidän ehdotuksiamme Ja todellakin pyydän, että kun puhumme joustovälineistä, niin nyt ensimmäistä kertaa esitämme niihin liittyviä sääntöjä, ensimmäisiä joko hankekohtaisen joukkovelkakirjaa ehdotuksia on jo pöydällä ja toivoisin, että voisitte tukea meitä tällä tiellä. Kyse on siitä, että toimimme alakohtaisella strategialle ja vastuuvaliokuntia voitaisiin uudemman kerran kuulla sen suhteen, mitä Äh, varankäyttöjärjestelmiä voitaisiin käyttää. Ja haluaisin kiittää kollega Brandneria hänen suullisesta tarkistuksesta, tarkistukseen 271 liittyen. Sillä tarkennatte sanoen, että me emme halua mitään uusia välineitä, vaan että tämä väline ikään kuin nivoutuisi olemassa olevaan järjestelmään. Ja mitä tulee tarkistuksen 271-278, siellä viitataan tähän ähm, suurimpaan mahdolliseen vastuuseen. Meidän täytyy varmistaa, että silloin kun rahoitusvälineitä käytetään, etteivät Euroopan unionin veronmaksajat joudu liian suuren taakan rasittamiksi. Meillä on myöskin vastuuvelvollisuus komission suuntaan. Me toivomme, ettei raha- ja veroparatiiseja käytettäisiin hyväksi velvollisuuksien kiertämiseksi. Tämä on meidän vastuumme kansalaisia kohtaan. Ja toivottavasti kahden, kolmen vuoden päästä voimme katsoa, minkälaisia kokemuksia olemme keränneet ja onko korjaamisen tarve tarvetta. Tämän lisäksi tarvitaan myöskin näiden sääntöjen julkistamista Euroopan komission nettisivuilla, koska näin voimme varmistaa, että kaikki tietävät, mistä olemme päättäneet. Olisi ollut hienoa, että komissio oli itse olisi itse nämä ehdotukset laatinut, mutta niin vain ei käynyt ja siksi parlamentti ryhtyi aloitteelliseksi ja toivottavasti enemmistö on meidän ehdotuksemme takana. Rakkaat kollegat, vielä kerran kiitokset osoittamastani tuesta ja toivottavasti jatkossakin keskusteluissa neuvoston kanssa pääsemme tällä rakentavalla tiellä eteenpäin, kun käsittelemme näitä hyvinkin monimutkikkaita kysymyksiä. Toivottavasti löydämme myöskin ratkaisuja. Kiitos. Kiitokset tästä Kreslelle. Ja täällä meillä on vierailijaryhmä Euroopan talousalueelta Islannista,